tasa-arvon valiokuntaan. Onko kommentteja? Näin. Tämä tulisi voimaksi. Olen saanut Unkarin viranomaisilta pyynnön poistaa herra Tamas Deutschin äh, koskemattomuus säännön kohdan 6, äh, kohdan 3 tämän lain välittämään oikeusvaliokunnan valiokunnalle, joka on vastuuvaliokunta asiassa. Rova Magdalena Alvarez on ilmoittanut kirjallisesti, että on nimitetty Euroopan